hyväksytty. Neuvosto on ilmoittanut eri kannoista poliis kannastaan. Tämä ilmoitetaan sitten viralliseen lehteen. Ja huomisesta lähtien 28. helmikuuta asian voidaan ottaa kantaa. Sitten äänestysselitykset ensin.